Uh, good morning everybody. Hyvää huomenta kaikille. Tervetuloa meidän tämän aamuiseen kokoukseemme. Pääasioita. Uh, pääasioina on tänä aamuna tärkeät äänestykset. Jos kaikilla ryhmillä siis on äänestystiimit koossa, niin haluaisin Toivotan ensiksi tervetulleeksi myös meitä verkossa kuuntelevat ihmiset. En tiedä, miten monet ihmiset seuraavat näitä äänestyksiä, mutta tervetuloa kuitenkin. Ja lisäksi meillä on uusi uutiskirje julkaistuna. Voitte rekisteröityä sen saajaksi netissä, jos haluatte kuukausittaisen uutiskirjeemme saada. Siinä on itse asiassa tällä kertaa iso kuva minusta etusivulla, joten en nyt sitä kehtaa tässä näyttää. Täällä on tiedon hälyä. Ovatko kaikki valmiita äänestämään? No tässä on tämä uutiskirja nyt vielä, jos haluatte tämän saada. Siinä on minun uuden vuoden toivotukseni, niin voitte rekisteröityä verkkosivuillamme tai lähettää meille sähköpostia. Haluaisin erityisesti toivottaa tervetulleeksi erityisvieraat, jotka tulivat tänne äänestyksiä varten. Vital Moreira on kansainvälisen kaupan valiokunnan puheenjohtaja. Hän tuli erityisesti ST-ryhmän puolesta tänne äänestämään, joten annetaanpa hänelle suosion osoitukset tästä. Me olemme tehneet oikein hyvää yhteistyötä ja kuten tiedätte, voin käyttää tämän tilaisuuden hyväkseni ähm, kertoakseni, että 17. maaliskuuta järjestetään tilaisuus ähm, <clears throat> transatlanttisen kumppanuuden vaikutuksista. Ja Vital Morala, olkaa hyvä. Kiitos, minä tulen tietysti paikalle ja haluaisin onnitella teitä hyvä puheenjohtaja ja tätä valiokuntaa tästä aloitteesta. Kaikki, mitä teette, kun pyritään lisäämään tietoisuutta tästä TTIP-sopimuksesta, niin kaikki se on vain hyväksi. Kiitos. Nyt voimme siirtyä äänestyksiin. Teillä on äänestysjärjestys edessänne, joten sitä ei tarvitse käydä läpi. Aloitamme tärkeällä mietinnöllä, jonka esittelijä on Andreas Schwab. Se käsittelee yhteistä, yhteisen korkeatasoisen verkko- ja tietoturvan varmistamista koko unionissa. Esittelijä saa puheenvuoron, jos tässä on jotain vielä selvitettävää. Hyvä puheenjohtaja. Ensiksi täytyy sanoa, että tunnelma oli hyvin rakentava kaikissa varjoesittelyiden kokouksissa, ei pelkästään tämän valiokunnan esittelyiden kanssa kaikkien ryhmien varjostelijoiden kanssa, mutta myös muiden valiokuntelin ITREN ja LIBEN kanssa. Olemme saaneet aikaiseksi paljon kompromissitarkistuksia ja me olemme kaikki samaa mieltä siitä, että kyberturvallisuuteen pitää sijoittaa paljon. Siksi on ehkä valittava, että käytän nyt puheenvuoron sillä yhdessä kohtaa oikeudellisesti näkökannalta meidän pitää vastustaa suullista tarkistusta, sillä ilmeisesti se menee pidemmälle kuin mitä, mistä Euroopan parlamentti voi päättää. Ja siksi haluaisin, että tämä suullinen tarkistus ei, että sitä ei äänestä. Me olemme tavoitteesta siis samaa mieltä, mutta... Öm, tässä on kyse suullisesta tarkastuksesta, tarkistuksessa 27. Meidän pitää sitä vastustaa. Kiitos. No, sitten aloitamme. Sillä meillä on nyt pitkä äänestysurakka edessämme, eli joudumme etemään, etemään nopeasti. Tarkistus 138, Garcet Ramon. Voisitteko näyttää merkkiä Eli Gebhardt näyttää merkkiä tänä aamuna. Eli äänestys alkaa ja tarkistamme koneäänestyslaitteet, niin näemme kuka on paikalla ja kuka ei, eli äänestys alkaa. Tarkistus 138. Onko muita? Ovatko kaikki äänestyskortit laitteessa? Ai, onko kortti siellä valmiina? Eli 35 äänestää eikä ole ylimääräisiä, joten äänestys päättyy, hylätty. 21 vastaan 11 puolesta. Ja sitten Avet 16 puolesta vastaan hyväksytty. ITRE 39 lisäyksenä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 140 esittelijöitä puolesta, puolesta Näyttäkää kättä selkeästi vastaan. Hyväksytty. 139 lisäyksenä puolesta vastaan. Selkeästi hylätty. 141 ITREN toimivaltaa. 142 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitä, ää, äh, tai 23 lisäyksenä fully respect sanat puolesta vastaan hylätty. Itre 40 puolesta. Tämä täytyy tarkistaa koneellisesti. Itre 40 äänestys alkaa. Äänestys päättyy hylätty kahdella, kahden äänen erolla. Täytyy siirtää tätä laitetta, että näin. Eli kaksi, kahdella äänellä hylätty. Tarkistus. Seuraavaksi aja. Anteeksi, mikrofoni, kiitos. Five votes. Uh, a bit earlier you counted. 35 ääntä. Aikaisemmin laskitte 34. Sopiko 35 vielä? Onko tämä oikea määrä? All the groups. All the groups. Missan ryhmissä ei ollut ylimääräisiä ääniä, sillä tämä laitteeni kertoo sen minulle automaattisesti. Eli kaikki on ok, mutta valitettavasti tarkistus silti hylättiin. 143, 143, 143 puolesta vastaan hylätty. Libe 48 puolesta vastaan selkeästi hyväksytty. Anteeksi, saan tässä nyt juuri kahvia kuppiini. 144 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Itre 41 puolesta. Tämä taitaa täytyä tarkistaa. Itre 41, koneelliset jäänyt saakaa. Voisitko äänestää nopeammin? Ovat kaikki äänestäneet? Painakaa nappia Äänestys päättyy. Jos ette voi painaa nappia, niin sitten emme voi laskea ääniä. Tasapeli, joten, joten hylätty. Live 24. Live 24. Äänestys alkaa koneellisesti. Äänestäkää nopeammin, muuten menee koko aamu. Hylätty. 19 vastaan 15 puolesta. Painakaa nappia nopeasti, kun äänestetään koneellisesti. Afet 17 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Itre 42 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Itre 43, siitä ei äänestetä. Live 25 puolesta vastaan hylätty selkeästi. Itre 44 puolesta vastaan selkeästi hyväksytty. 145 ja muut identtiset puolesta vastaan hylätty. 146 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Niin oliko tämä äsken hylätty ilmeisesti jo? Tarkistetaan. Anteeksi. 146 puolesta. Tarkistetaan tämä koneellisesti. Anteeksi, että tässä nyt sekoilen. Äänestys alkaa ja päättyy selkeästi hyväksytty, hyväksytty siis. Tarkistus 22. 22 puolesta. Vastaan. Selkeästi hyväksytty. Itre 45 raukeaa. Libe 27 lisäyksenä puolesta. Va- puolesta, puolesta. Vastaan. Hylätty. Tarkistus 23 ja 147 puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Kuka haluaa äänestää? Äh, tai siis tarkistaa. No tarkistetaan, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 25 puolesta 10 vastaan. ITRE 46 automaattisesti hyväksytty, ITRE 48 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus identtiset tarkistukset, ää, niitä ei, ää, niistä ei äänestetä, joten kompromissi 21 puolesta vastaan selkeästi hyväksytty. Joten seuraavaksi ITRE 50 puolesta. ITRE 50, ITRE 50. Artikla 3, kohta 8b puolesta. Otetaan koneellisesti äänestys alkaa. puheenjohtajamme minusta AFET 20. too far, too quick. Anteeksi, jäi kaksi välistä. Aloitetaan alusta. AFET 20 lisäyksenä tähän kompromissitarkistuksen puolesta vastaan hylätty. Nyt ITRE 50 puolesta. Otetaan koneellisesti. Luultavasti hyväksytty, mutta ehkä tuon tiukka Äänestys päättyy. Hyväksytty 19 äänettä puolesta, 15 vastaan, 51 puolesta vastaan. Hyväksytty, mutta tarkistetaan koneellisesti kuitenkin. Nämä ovat tiukkoja äänestyksiä. Itra 51. Äänestys päättyy. Hylätty kahdella äänellä. Oli hyvä, että tarkistimme. Tarkistus 26 ja ITRE 52. Yhtenä ryhmänä 27 ja 28 kanssa puolesta vastaan selkeästi hyväksytty. Eli seuraavaksi ITRE 54. ITRE 54 puolesta. Vai onko tämä tätä, osa tätä yhtenä ryhmänä otettavaa? ai anteeksi, on se osa sitä. Joten artikla 4 seuraavaksi, tarkistus 152, poisto puolesta vastaan, hyväksytty. Siinä tapauksessa seuraavat kaksi tarkistusta raukeavat. 154 on linkitetty kompromissiin 6, joten seuraavaksi 155 puolesta vastaan hylätty. Itra 56 kahtena osana. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan hylätty. 156 ja Itre 57 puolesta. Vas, puolesta vastaan selkeästi hyväksytty. Libe 29 raukeaa. 157 Engströmiltä otetaan lisäyksenä puolesta. Tämä pitää tarkistaa. 157 lisäyksenä äänestys alkaa. Voisitko äänestää nopeammin? Äänestys päättyy. Hylätty. 18 vastaan 15 puolesta. 34 ääntä enää, ilmeisesti joku lähti. Tarkistus 30 ja ITRE 58 puolesta vastaan selkeästi hyväksytty. 158 puolesta 158 tarkistetaan, äänelle, äh, tarkistetaan koneellisesti. Äänestys päättyy. Hylätty. 159 puolesta vastaan, selkeästi hylätty. 160 puolesta vastaan, hylätty. 161 Engströmiltä puolesta vastaan, selkeästi hyväksytty. Libe 30 lisäyksenä puolesta vastaan, hylätty. Libe 31 puolesta vastaan hylätty. Libe 32 puolesta vastaan hylätty. 31 ja 59 puolesta vastaan hyvä, hyväksytty. 32 vedetty pois. 162 esittelijältä puolesta vastaan selkeästi hyväksytty. 60 raukeaa. 33 libe ja AFET 21 puolesta vastaan. Ai, raukeako tämä? Kyllä, koska 162 on hyväksytty. 163 Gastes Ramonilta puolesta vastaan hylätty. 164 ja ITRE 61 yhtenä ryhmänä. Tarkistuksen 34, 35 ja 36 kanssa puolesta vastaan hyväksytty nämä kaikki. Seuraavaksi 165 esittelijältä puolesta vastaan hyväksytty. 166 puolesta vastaan hyväksytty. 38 ja ITRE 67 puolesta vastaan hyväksytty. Libe 34 raukeaa ITRE 66 lisäyksenä puolesta vastaan. Otetaan uusiksi puolesta tai otetaan koneellisesti. ITRE 66 lisäyksenä äänestys alkaa, äänestys päättyy. Hylätty yhdellä äänellä. Live 35. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. 39 ja 68 puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Itre 69 on ja kaikki seuraavat ovat automaattisesti hyväksytty, joten kompromissi 22, kompromissi 22 jossa on kahdessa osassa äänestys. Ensimmäinen osa puolesta vastaan, selkeästi hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan, selkeästi hyväksytty. Seuraavaksi kompromissi 23 puolesta vastaan, selkeästi hyväksytty. Kompromissi 24 puolesta vastaan, hyväksytty. Kompromissi 25 puolesta vastaan hyväksytty. Sitten seuraavaksi tarkistus 192 Engströmiltä puolesta vastaan hylätty. 193 puolesta vastaan hylätty. 53 ja 80 puolesta vastaan hyväksytty. Libe 40 puolesta vastaan hylätty. Itre 81 puolesta. Aloitetaan koneäänestys. Itre 81. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty yhdellä ään, yhden äänen erolla. Seuraavaksi kompromissi 26 puolesta vastaan selkeästi hyväksytty. Itra 82 puolesta. Tästä pitää ottaa koneäänestys. Itre 82 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Vain 31 ihmistä äänestää. Missä kaikki muut ovat? Hylätty. 34 korttia, mutta vain 31 äänesti, mutta tämä on selkeästi kuitenkin hylätty. Seuraavaksi kompromissi 27 ilman suullista tarkistusta puolesta vastaan, selkeästi hyväksytty. Sitten AFET 26 puolesta vastaan, hyväksytty ai otetaankaan koneäänestys. AFET 26, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Selkeästi hylätty. AFET 27 puolesta vastaan. Selkeästi hylätty. 197 puolesta vastaan. Hyväksytty. 198 automaattisesti hyväksytty. Kompromissi 28 seuraavaksi puolesta vastaan selkeästi hyväksytty. Joten seuraavaksi kompromissi 29 puolesta vastaan selkeästi hyväksytty. Kompromissitarkistus 30 puolesta vastaan hyväksytty. 31 kompromissi puolesta vastaan hyväksytty. Seuraavaksi 226 lisäyksenä puolesta vastaan hylätty. Itse 90, sitä ei äänestetä, joten AFET 28 puolesta vastaan hylätty. Kompromissi 32 puolesta vastaan selkeästi hyväksytty. AFET 29 puolesta Tarkistetaan koneellisesti. AFET 29 äänestys alkaa. Luulenpa, että tämä on hylätty, mutta pitää tarkistaa. Äänestys päättyy, hylätty. Seuraavaksi kompromissi 33 puolesta vastaan selkeästi hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 228 lisäyksenä puolesta vastaan hylätty. Seuraavaksi 106 puolesta. 106 otetaan koneellisesti. 106 Hyväksytty kahden äänen erolla. 107 puolesta vastaan. Selkeästi hylätty. Afet 1 puolesta vastaan. Hylätty. Libe 1 puolesta vastaan. Hylätty. Itre 1 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 1 puolesta vastaan, hyväksytty. Afet 3 puolesta, vastaan, hylätty. Afet 4 puolesta, vastaan, hylätty. Kompromissi 2 puolesta, vastaan, hyväksytty. Kompromissi 3 puolesta, vastaan, hyväksytty. 111 puolesta, vastaan, hylätty. Afet 6 puolesta vastaan hylätty. Kompromissi neljä. Siinä on kohta kohdalta äänestys vihreiden pyytämänä. Ensimmäinen osa puolesta vastaan hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan myöskin hyväksytty. Tarkistus kaksi esittelijältä puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi viisi puolesta vastaan hyväksytty. Etre viisi puolesta vastaan hyväksytty. ITRE 6 puolesta. Koneäänestys alkaa tarkistuksesta ITRE 6. Äänestys päättyy. Hylätty. Afet 9 puolesta vastaan. Hylätty. 112, siitä ei äänestetä, joten 113 puolesta vastaan hylätty. Kompromissi 6 puolesta vastaan hyväksytty. Live 5 puolesta vastaan hylätty. Kompromissi 7 puolesta vastaan hyväksytty. 115 puolesta vastaan hyväksytty. Libe 6 lisäyksenä puolesta vastaan hylätty. Afet 10 puolesta vastaan hylätty. Itre 9 puolesta vastaan hyväksytty. Libe 7 lisäyksenä puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 8 puolesta vastaan hyväksytty. Itre 12 puolesta vastaan hyväksytty. Afet 11 puolesta vastaan hylätty. Kompromissi 9 puolesta vastaan hyväksytty. Itre 13 14 puolesta vastaan hyväksytty kompromissi, 10 puolesta vastaan hyväksytty kompromissi, 11 puolesta vastaan hyväksytty. Libe 9 puolesta vastaan hylätty. Itre 17 puolesta vastaan hyväksytty. Libe 10 raukeaa Libe 11 puolesta vastaan hylätty. Kompromissi 12 puolesta vastaan hyväksytty selkeästi. 122 puolesta vastaan hylätty. Itre 19 puolesta vastaan hylätty. Itre 20 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 7 ja Itre 21 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 13 puolesta vastaan hyväksytty. Libe 13 puolesta vastaan hyväks, hylätty. 124 raukeaa, kompromissi 14. Niin anteeksi, tarkistus 124, 124 ei lisäyksenä, vaan omana tarkistuksenaan puolesta vastaan selkeästi hyväksytty herra Engström. Anteeksi, että menisin tehdä virheen. Kompromissi 14 puolesta vastaan hyväksytty. Libe 15 puolesta vastaan hylätty. Kompromissi 15 puolesta vi- vastaan hyväksytty. Kompromissi 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Itre 25 puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 12 puolesta vastaan hyväksytty. Live 16 puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 125 puolesta vastaan hylätty. Kompromissi 16 puolesta vastaan hyväksytty. 126 lisäyksenä puolesta vastaan hylätty. Kompromissi 17 puolesta vastaan hyväksytty. Live 18 puolesta vastaan hylätty. Kompromissi 18 puolesta vastaan hyväksytty. Afet 13 puolesta vastaan hylätty. Libe 19 puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 130 puolesta. Aloitetaan koneäänestys tarkistuksesta 130. Hylätty 15 ääntä puolesta ja 19 vastaan. 131 puolesta vastaan hylätty. Kompromissi 19 puolesta vastaan hyväksytty. Itra 30 puolesta vastaan hyväksytty. Afet 14 puolesta vastaan hylätty. Itre 31 puolesta vastaan hyväksytty. Libe 20 lisäyksenä puolesta vastaan hylätty. Seuraavaksi 133, jossa on suullinen tarkistus esittelijältä puolesta vastaan. Selkeästi hyväksytty. ITRA 32 puolesta vastaan. ITRE 32 puolesta vastaan. Hyväksytty. AFET 15 puolesta vastaan hylätty. Itre 33 puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 18, sitä ei äänestetä. 134 puolesta vastaan hyväksytty. Itre 34 puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 135, jossa on suullinen tarkistus puolesta vastaan hyväksytty. Itre 35 lisäyksenä puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 20 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 20, ITRE 37 ja LIBE 20 ja 37 puol- hyväksytty. LIBE 21 puolesta vastaan hyvä- hylätty. 136 puolesta vastaan hylätty. 137 puolesta vastaan hylätty. 21 ja Itra 38 puolesta vastaan hyväksytty. Libe 22 puolesta vastaan hylätty. Nyt alkaa äänestys koko tästä mietintöluonnoksesta. Äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. 33 puolesta ja yksi vastaan ja yksi tyhjä. Eli mietintöluonnos on hyväksytty. Anna nyt puheenvuoron esittelijälle. Hän voi puhua ehkä neuvotteluvaltuutuksista. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia teille, kun äänestitte. Ensinnäkin pitäisi lyhyesti muistuttaa siitä, että vaikka tämä on erittäin tärkeä alue, on hyvä, että lähes kaikki poliittiset ryhmät ovat päässeet kompromissiin. Tämä osoittaa, että vaikka riidat ovat joskus koviakin, erityisesti IT-asiassa, niin kuitenkin sopimukseen voidaan päästä ja olen tästä hyvin ylpeä. ylpeä. Kiitoksia varjoesittelijöille. Voisin aloittaa epäviralliset neuvottelut neuvoston kanssa. En usko, että tällä kaudella päästään virallisiin trilogeihin, mutta jos saisin valtuudet aloittaa tällaiset epäviralliset neuvottelut, se olisi oikein ystävällistä. Right, uh, so I, I put on, we'll, we'll do it by electronic. No hyvä. Tämä hoidetaan myös sähköisesti, eli annetaanko nyt esittelijän mandaatti neuvottelun aloittamiseen. Äänestys alkaa. Onko täällä nyt No, 32 äänestäjää, mutta tätä varmasti riittää. Äänestys päättyy. Saitte selvän neuvottelumandaatin. Täällä on yli puolet jäsenistä äänestämässä. Kiitos oikein paljon Anders Schwab ja myös varjoesittelijöille ja muille valiokunnille, jotka antoivat tähän lausuntonsa. Nekin tekevät hyvää työtä. Ja seuraava asia on edustaja Mandersin mietintö kyseessä on toisessa jäsenvaltiossa rekisteröityjen moottoriajoneuvojen siirtäminen ja sen yksinkertaistaminen. Haluatteko puhua? Sanon vain, että olen, olemme epävirallisesti aloittaneet kolmikantaneuvottelut ja ainakin yhteistyöhenkeä löytyy neuvoston puolelta. Voi olla mahdollista, että ensi maanantaina neuvoston työryhmässä päästään sopimukseen, mikäli ei, niin sitten tilanne toinen, mutta ainakin voimme yrittää, koska tämä on tärkeä asia. Jos saamme isot kalat, niin saattaa olla, että jotenkin pieniäkin jäkin. Okay, so I think, um... Hyvä. On varmistettava, että täällä on 21 äänestäjää, mutta annamme kuitenkin selkeän mandaatin esittelijälle. Uh, Mr. and the shadows... Näin siis annamme esittelijää Mandersille ja varjoesittelijälle neuvottelumandaatin, jos tämä on mahdollista. Ja nyt äänestys alkaa mandaatista. The vote's closed, so... Äänestys päättyy, eli saitte selkeät valtuudet. Eli kiitos oikein paljon täällä komissio on asia seuraamassa. Ragoker, haluatko jotain sanoa? Hyvää huomenta. Me olemme vain tyytyväisiä siitä, että neuvotteluvaltuus ante, annettiin. Kiitos. No niin, saa nähdä, miten tässä sitten edetään. Ja seuraava äänestys koskee sitä, että meidän on nyt virasti vahvistettava tämä tekstiradiolaitteita koskien. Esittelijä Vailer on paikalla. Haluatteko sanoa asiasta jotain? Kiitos puheenjohtaja. Olemme jo päässeet hieman pidemmälle kuin herra Manders neuvottelunsa suhteen. Toivotan äm, hänelle kaikkea hyvää uuden puheenjohtajakauden kanssa. Mehän aloitimme työmme Liettuan kaudella ja haluaisin ennen kaikkea kiittää kollegoita muista poliittisista ryhmistä. Me olemme yhdessä taistelleet valiokuntamme kannan puolesta. Jos emme olisi niin tehneet, niin emme välttämättä olisi päässeet lopputulokseen, sillä neuvosto ei ollut kovinkaan avulias. Haluaisin kiittää henkilökuntaa ja Rova Vanaitea. Yhteistyö oli oikein mukavaa ja olen sitä mieltä, että lopputuloskin on ihan tyydyttävä. Kiitos. Uh, well, thank you very much. I've had the formal... Kiitos. Minä sain neuvostolta virallisen kirjeen teksteineen ja siihen tarvitaan nyt vahvistus. Aloitamme siis sähköisen äänestyksen. Näin me tuemme siis kolmikantaneuvottelujen tulo, tulosta liittyen radiolaitteisiin. Ja minusta direktiivi on nyt parantu monelta osin. Äänestys päättyy. Selkeä hyväksyntä vahvistus tuli 32 ääntä sen puolesta. Kiitos Rova Weiler siitä, että tätä asiaa olette näin johtaneet. Kiitos. Voin tässä muistuttaa, että tämä ei todellakaan ollut yksinkertaista. Monessa teknisessä direktiivissä on yllättäviä asioita, joista on taisteltava. Kiitos. Ja seuraava asia on, että pitää nyt antaa muodelle hyväksyvää. Koppi meinasi tippua. Eli seuraavana kohtana on suullisen kysymyksen hyväksyntä. Ja aiheena on ammatteihin pääsyä koskevien kansallisten säännösten arviointi Tätä asiaa on kovasti työstetty kaikissa poliittisissa ryhmissä, eli tässä tarvitaan nyt vain tämä muodollinen vahvistus. Äänestys alkaa. Suullista kysymyksestä. selkeästi hyväksytty suurella äänen enemmistöllä. Eli pyrimme tämän asian nyt saamaan eteenpäin mahdollisimman nopeasti. Kiitos oikein paljon. Ja näin pääsimme sitten herra Lökkögardin mietintöön. Tämä on oma-alaitteinen mietintö koskien solvittia. Haluatko esittelijä puhua? Uh, Lyhyesti puheenjohtaja. Tietenkin haluaisin kiittää kaikkia varjoesittelijöitä. Minusta meillä on ollut erittäin hyvää yhteistyötä tässä asiassa. Olemme tehneet hyvää työtä ja on mukava nähdä, että tässä valiokunnassa olemme saavuttaneet laajan konsensuksen tässä asiassa. Ja näin voimme lähettää selkeän merkin sekä neuvostolle että jäsenvaltioille, jotta näitä keskuksia ja niiden toiminta parannettaisiin. Tämä on tietenkin asia, joka jää seuraavallekin kaudelle niille meistä, jotka ovat onnekkaita ja voivat täällä jatkaa. Kiitoksia. Kiitos työstäsi. Näin pääsemme sitten eteenpäin ja lähdemme liikkeelle tarkistuksesta seitsemän puolesta vastaan. Hyväksytty kahdeksan puolesta vastaan. Hyväksytty yhdeksän puolesta vastaan. Hyväksytty kompromissi kolme puolesta vastaan. Hyväksytty yksitoista puolesta vastaan hylätty, 12 puolesta vastaan hyväksytty. M4 puolesta vastaan hyväksytty, 5, M5, sen kattaa joku toinen, ja sitten 14 puolesta vastaan hyväksytty, ja tarkastus 15 lisäyksenä, 13 korjapuheenjohtaja 13 lisäyksenä, puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty, EMPL 1 puolesta vastaan hyväksytty, 15 siitä on äänestettävä, koska 11 hylättiin, puolesta vastaan hyväksytty, 16 raukeaa. Kompromissi 2 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkoitus 10 lisäyksenä. 18 siis lisäyksenä kappalaisen 10 puolesta vastaan hyväksytty. 19 puolesta vastaan hyväksytty. 20 puolesta vastaan hyväksytty. M7 katettu jo 21 puolesta vastaan hyväksytty. 22, siinä on lisäys puolesta vastaan hylätty. 23 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta vastaan hyväksytty. 25 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan hyväksytty tarkastus 28 ja 29 nämä raukeavat ja m 3 on jo katettu, eli 30 on seuraavana puolesta. Äänestys alkaa tästä. 30 tarkistus. Äänestys päättyy. Hyväksytty 21 13. 31 puolesta vastaan hyväksytty. m 11 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 1 puolesta vastaan hyväksytty. 33 raukeaa ja 34 myös. M 9 puolesta vastaan hyväksytty. 21, 35 korjaa puheenjohtaja. Tarkoitus 35, kappaleeseen 21 puolesta vastaan hyväksytty. 36 raukeaa 37 myös. Ja se on 38 Hansikilta puolesta vastaan hyväksytty. Tässä on 40 puolesta vastaan hylätty. 41 puolesta vastaan hylätty. Kompromissi 6 puolesta vastaan hyväksytty. 46 puolesta vastaan hyväksytty, 47 puolesta vastaan hyväksytty, 48 puolesta vastaan hyväksytty, 49 puolesta vastaan hyväksytty, tarkistus 1 puolesta vastaan hyväksytty, 2 puolesta vastaan hyväksytty, 3 kolme puolesta vastaan hyväksytty, Tarkastus 4 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkastus 5 puolesta vastaan hyväksytty. 6 puolesta vastaan hyväksytty. Ja näin vaan äänestyksen koko asiakirjasta Äänestys päättyy hyväksytty 33 puolesta, yksi vasta, yksi tyhjä ääni. Kiitos oikein paljon, herra Lukkevaar. Tämä tulee sitten listalle mahdollisimman pian. Ja näin pääsemme minun omaan mietintöni tai lausuntoon, minä esitän, että äänestämme siitä. Ai herra Foxko täältä, täältä poistuu. Eli nyt mennään sitten minun mietintöni läpi. Tämä on aika hankala äänestysluettelo, koska me olemme tätä esitystä kovasti jäsenet uudelleen. Olkaa kärsivällisiä, täällä on paljon kompromisseja, kohta kohdalta äänestyksiä. Kaiken kaikkiaan haluaisin kiittää varjoesittelijöitä, jotka ovat tässä tehneet paljon yhteistyötä. Haluaisin muistuttaa, että kyseessä on lausunto teollisuusvaliokunnalle, mutta kuluttaja-asiat kuuluvat ainoastaan meille. Eli kuluttaja-asioissa äänestys on lopullinen äänestys. Aloitamme 98 puolesta. Tarkastus 98 puolesta. Vastaan selvästi hyväksytty minä itse myös äänestän, jos pystyn, ja 99 puolesta vastaan hylätty, 100 puolesta vastaan hylätty, 101 puolesta aloitamme äänestyksen uudelleen tältä osin sähköisesti. Äänestys päättyy hyväksytty 19.16. 102 puolesta vastaan hyväksytty 103 puolesta vastaan hylätty 104 105 puolesta vastaan hyväksytty 106 puolesta vastaan hyväksytty 107 puolesta vastaan hylätty 108 vedetty pois, 109 automaattisesti hyväksytty, 110 puolesta vastaan hylätty, kompromissi 10 puolesta vastaan hyväksytty, kompromissi 11 lisäyksenä 111, siis puheenjohtajakora 111 lisäyksenä puolesta, vast, puolesta, puolesta Äänestys alkaa. Eli tarkistus 111 lisäyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty yhden äänen enemmistöllä. 116 Engströmiltä puolesta vastaan hylätty. Kompromissi 11. Siinä on kahdessa osassa äänestys. Ja löydätte tästä nämä kaksi osaa. Eli ensin tämä osa yksi puolesta vastaan selvästi hyväksytty. Osa kaksi puolesta vastaan sekin hyväksytty. Kompromissit on hyväksytty. Näin pääsimme tarkistuksen 122 puolesta vastaan hyväksytty. 123 puolesta vastaan hylätty, 124 puolesta vastaan hylätty, 125 puolesta vastaan hylätty, 126 puolesta vastaan hylätty, 127, 129 puolesta vastaan hylätty, 134 puolesta vastaan hyväksytty. 135, 136, 137 ja 138 puolesta vastaan hyväksytty selvästi. Tarkistus 3 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 4 puolesta vastaan hylätty. Näin seuraavana 140 puolesta vastaan hylätty yksi puolesta vastaan hylätty 139 puolesta vastaan hylätty 142 puolesta vastaan hylätty sekin. 143 ja 144 ovat identtisiä puolesta vastaan hylätty 145 puolesta vastaan hylätty sekin 146 puolesta vastaan hylätty sekin 147, 148 ja 149 poisto kyseessä puolesta vastaan hylätty 150 10789. No, äänestys päättyy. Hyväksytty. Näin tämä poisto siis hyväksytään. Ja näin päästään kompromissiin tarkistuksen 5, artikla 22, tarkistus 5, jotta nyt tiedätte, mistä tässä äänestetään. Ehkä muistatte, että puutettiin, että tästä tehdään direktiivi asetuksen sijaan. Siksi kaikki eh, nämä asiat, jotka liittyvät tähän muutokseen, on laitettu yhteen. Ja teidän tarkastuksenne on kaikki otettu tänne mukaan. Eli kaikki yhdessä tarkastus viisi puolesta vastaan hyväksytty. Jos tämä nyt näin hyväksytään, niin pääsimme seuraavaksi 158 puolesta vastaan hyväksytty. Ja näin kompromissitarkistus 12 puolesta vastaan hyväksytty selvästi. Kompromissi 13 puolesta vastaan hyväksytty. 186 ja 187 puolesta vastaan hylätty. 188 ja 189 hyväksytty, näin kompromissi 14 seuraavaksi puolesta vastaan hyväksytty, 192 seuraavana ja 209 yhdessä vastaan. Hylätty kompromissi 15 puolesta vastaan hyväksytty. Ja sitten kompromissi 16 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 17 puolesta vastaan hyväksytty. Ja sitten Tarkastus 12 esittelijältä, minulta siis puolesta vastaan hyväksytty. Ja 13, se on tätä poistoa, eikö tämänkin jo hoidettu. Eli 284 on seuraava. Se on vähän kauempana täällä. Eli pääsemme sivulle 16 suoraan. 284 edustaja Bastosilta. Oletteko tässä kärryillä puolesta vastaan? Selvästi hyväksytty. Tärsys 19 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 1 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 2 puolesta vastaan hyväksytty. 254 lisäyksenä puolesta vastaan hylätty. Kompromissi kolme kahdessa osassa. Osa yksi puolesta vastaan hyväksytty. Osa kaksi puolesta vastaan. Katsotaanpa tämä vielä sähköisesti, tämä toinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Ja seuraavaksi 23 puolesta vastaan hyväksytty. 24 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan hyväksytty. 270 lisäyksenä kompromissi 5, puolesta vastaan ja hylätty. Kompromissi 6 puolesta vastaan hyväksytty. Ja näin päästään kompromissiin 7 puolesta vastaan hyväksytty. 309 Kreutzmannilta puolesta vastaan hyväksytty. 33 ja Kompromissi kahdeksan puolesta vastaan hyväksytty. 300, anteeksi, 19 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi yhdeksän kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan hyväksytty ja toinen osa puolesta vastaan hyväksytty sekin. Seuraavan tarkistus 39 puolesta vastaan hyväksytty. 40, 41, 42, 43 yhdessä puolesta vastaan hyväksytty. 325 ja 326 puolesta vastaan hyväksytty. 327 puolesta puolesta vastaan oliva aika täpärä tulos, eli äänestys alkaa vielä tästä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 329 ja 330 yhdessä puolesta vastaan hyväksytty. 328 raukeaa, 331 puolesta vastaan hylätty, 333 puolesta, puolesta Niin, 333, 333 puolesta vastaan hylätty. 334 puolesta vastaan hylätty. 335 puolesta vastaan hylätty. 336 puolesta vastaan hylätty. 338 puolesta vastaan hylätty.

Katsotaan tämä vielä, tarkistetaan 344. Äänestys alkaa. Ja äänestys. Ai, rouva McClarkin vielä. 35. Äänestämässä äänestys päättyy. Hyväksytty kahden äänen enemmistöllä. Hyväksytty näin päästään 46, niin hän tarkistus 46, näinkö? Nämä ovat johdon johdantosan kappaleita 46 puolesta. Puolesta. Tarkistetaan vielä 46 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 19 puolesta 16 vastaan. 48 puolesta vastaan hyväksytty selvästi. 50 puolesta vastaan hylätty. 52 puolesta vastaan hylätty. 53 ja 54 puolesta vastaan hyväksytty. 55 ja 56 puolesta vastaan hyväksytty. 59 puolesta vastaan hyväksytty. Näin päästään 60, 61, 62 puolesta vastaan hyväksytty. 63 automaattisesti hyväksytty. Automaattisesti hylätään, tai siis 64 siitä näistä puolesta vastaan hylätty. 65 siitä ei äänestetä 66 puolesta vastaan hylätty. Kompromissi 18 puolesta vastaan hyväksytty. 69 ja 70 ei äänestetä niistä. Entäs 71? Siitä on äänestettävä. 71 puolesta. Vastaan hyväksytty. 72 raukeaa. 73. Siitä ei. 74 puolesta vastaan hyväksytty, 75 puolesta vastaan hyväksytty, 76 puolesta vastaan hyväksytty, 77 ja 78 kompromissin kanssa hyväksytty, tarkistus 80 ja siihen on sullin muutos puolesta vastaan hyväksytty, 81 raukeaa, mutta 79 lisäyksenä sitten vastasulti puolesta vastaan hyväksytty. Ja 82 siitä äänestetään puolesta vastaan hyväksytty. Ja näin 8, 3, 8, 4 raukeaa, 85 puolesta vastaan hylätty, 87 puolesta äänestetään nyt vielä siitä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 88 puolesta vastaan hyväksytty. 89 äänestetään siitä. Tai siitä ei äänestetä, vaan 991 pitääkö siitä äänestää. 93 seuraavana puolesta. Vastaan hyväksytty 94 puolesta. Vastaan hyväksytty 95 korja 96 puolesta vastaan hyväksytty ja 95 raukeaa 97 puolesta vastaan hylätty. Ja nyt Äänestämme koko laustoluonnoksesta. Äänestys alkaa. Pyydän teidän tukeanne, jotta voidaan antaa selkeä viesti teollisuusvaliokunnalle. Haluaako joku muu vielä äänestää? Äänestys päättyy. Hyväksytty 35 puolesta ja yksi vastaan. Kiitos oikein paljon luottamuksestanne ja näin voin sitten jatkaa neuvotteluja teollisuusvaliokunnan kanssa. Merci. Good. Um, Now the final vote then for... No niin, sitten tämän aamun viimeinen äänestys aiheena sisämarkkinoiden hallinnointivalikunta aloittainen mietintö. Varapuheenjohtaja Sergio Cofferati on tässä esittelijä. Haluatko Sergio sanoa jotakin alustukseksi? No, volevo soltanto ringraziare. Halusin vain kiittää varjoesittelijöitä heidän työstään ja haluaisin myös henkilökuntaa kiittää. He ovat tehneet tässä asiassa paljon työtä ja asia on ollut paljon monimutkaisempi kuin miltä se näyttää. Kiitoksia. Thank you very much. Let's, um... Kiitoksia. Sitten aloitetaan. Tarkistus kuusi puolesta vastaan. Hyväksytty seitsemän puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi yksi puolesta vastaan hyväksytty. Seuraavaksi kymmenen puolesta vastaan. En oikein näe vastaan. En ole ihan varma, äänestivätkö liberaalit ollenkaan. Avataanpa koneäänestys. Tarkistus 10. Omani pyydän teiltä puolta ääniä. Uh, Se on hyvä tarkistus. Uh, oh, in favor. Good. Thank you very much. Kiitoksia, kiitoksia oikein paljon. Hyväksytty. 11 puolesta vastaan hyväksytty. 53 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 2 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 3 puolesta vastaan hyväksytty. 54 puolesta vastaan hylätty. 17 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta vastaan hyväksytty. 20 puolesta vastaan hyväksytty. Compromise 5. Kompromissi 5 puolesta vastaan hyväksytty. Sitten mennään eteenpäin 57 puolesta puolesta vastaan hylätty. Kompromissi 6 puolesta vastaan hyväksytty. 24 puolesta vastaan hyväksytty. 60 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 8 puolesta vastaan hyväksytty. 32 puolesta vastaan hyväksytty. 33, 34 raukeavat. 35 puolesta puolesta vastaan hyväksytty. 36 lisäyksenä puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 9 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta vastaan hyväksytty. 61 puolesta vastaan hylätty. 62 puolesta vastaan hyväksytty. 39 puolesta vastaan hyväksytty. 40 puolesta vastaan hyväksytty. 63 ja kohta kohdalta äänestys. Ensimmäinen osa puolesta vastaan hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan hylätty. 41 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta vastaan hyväksytty. 46 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 13 puolesta vastaan hyväksytty. 49 puolesta vastaan hyväksytty. 50 puolesta vastaan hyväksytty. Johdantoosan viitteet puolesta, no, ykkönen puolesta vastaan hyväksytty, kakkonen puolesta vastaan hyväksytty. Sitten nelonen puolesta vastaan hyväksytty ja viitonen puolesta vastaan hyväksytty. Nyt äänestetään koko lausunnosta. Final report, sorry. Uh, sorry, Mr. Rapporteur. The final only... Siis koko mietinnöstä nyt äänestämme. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättää. And that's carried by 34 votes in favor and one again. 34 puolesta yksi vastaan. Kiitoksia. Uh, Uh, so can I thank you very much indeed for your voting this morning. We finished well ahead. Kiitoksia. Nyt olemme oikein hyvissä ajoin etuajassa suorastaan päässeet loppuun. Herra Biilan, tiedän, että meillä on tärkeä lausunto, mutta en ole varma, onko komissio vielä paikalla. Eipä, eipä taida olla. Pidetäänkö vähän taukoa varten yli asti?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 There will be a very short... Pidetään ihan pieni 10 minuutin lykkäys. Komission ihmiset ovat matkalla, herra Bilan, joten ne, jotka haluavat teistä osallistua herra Bilanin merkittävään asian keskusteluun. Täällä on Borisov ja Vernion paikalla ver- varjoesittelijöinä. En tiedä, kuka Alden puolesta puhuu. Smithin pitäisi olla täällä. Ja herra de Jongia en näe. Yeah, we'll have a 10 minute break, so we'll resume at 20 to 11. So you have time for a quick... Jatketaan 20 vaille, ehditte pikakahville. Kyseessä on siis korttipohjaisia, mak- korttipohjaisista maksutapahtumista velvoitettavat toimitusmaksut. Toera Biilan, Borisov Varjo esittelemään paikalla. Ja Vernio on myös täällä käsittääkseni, eikös vain? Eikö Mrs. Van Yu is the shadow rapporteur for the... Hän on SED-ryhmän varjoesittelijä. Kyseessä on tärkeä ja ristiriitainen aihe. 91 tarkistusta, joista kohta keskustelemme. Nyt, nyt odottelemme komission edustajia, koska olemme etuajassa. Saimme niin nopeasti äänestettyä. Kiitoksia tehokkuudesta. Right, well thank you um, uh, for... No niin, kiitoksia siitä, että palasitte tänne äänestysten jälkeen. Olen oikein iloinen, että komissio on täällä. Pahoittelen, että joudutte kiirehtimään tänne meitä varten, kun olimme vähän itsenäis, itse, itsekkäitä tämän äänestyksen takia. Ensi kerralla annan eteen enemmän aikaa. Täällä on kilpailupääosastosta edustaja. Mahdammeko odottaa ketään muuta markkinapääosastolta vai voimmeko aloittaa? Um, so uh, we, we are now uh, working on... Uh... Meillä on nyt uh, työn alla hyvin tärkeä lausunto. Mä käsittääkseni ekonvaliokunnan vastuulla. Tämä koskee komission ehdotusta asetukseksi, joka koskee korttipohjaisista maksutapahtumista velvoitettavia, velvoitettavia toimitusmaksuja. Tämä on ollut pitkään jo pöydällä. Komissio on nyt tehnyt erittäin tärkeän ehdotuksen, jo, jolla on paljon merkitystä kuluttajille. Mielestäni meidän lausunnollamme on erityistä merkitystä eh, joka, joka Ekon valiokunnan olisi syytä huomioida. Bilanon on esittelijä ja meillä on pari esittelijä tällä paikalla, Vernio, Manders, Um, Schmidtin tilalla. I think the Greens don't actually have a shadow rapporteur, is that right? Äh, muita varjoesittelijöitä täällä ei taida tällä hetkellä olla. Oli miten oli, aloitetaan ja annan puheenvuoron herra Biilanille. Hän voi kertoa tarkistuksista. Tuolla on vielä omien 19 lisäksi 80 muuta tarkistusta jätetty. Olkaa hyvä. Chairman, first of all, I would like to thank... Uh, Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää sihteeristöä siitä, että tämä esityslistan kohta siirrettiin tämän päivän kokoukseen, sillä eilen en pystynyt osallistumaan valiokunnan kokoukseen. Minun muistinpanoni ovat aika yksityiskohtaisesti, joten vaihdan puhumaan Puolaa. Rozporządzenie dotyczące opłat interchange. Tämä, tästä mietinnöstä on ollut paljon keskustelua ja tarkistuksia on tehty paljon. Jotkut niistä eroavat melko huomattavastikin siitä, niistä tarkistuksista, joita minä olen tehnyt lausunnossani. Näen että monien tarkistusten kohdalla on mahdollisuuksia tehdä kompromisseja ennen kaikkea, kun ajatellaan korttipohjaisten maksutapahtumien määritelmää. Tässä on kyse siis tarkistuksesta neljä 40 muun muassa ja sitten siirtymäaika 57, 60, 62 ja 64 tarkistusta. Omat äh, tarkistukset 14 ja 15 ähm, liittyvät myös tähän. Näistä asioista olen varma, että kompromissi saadaan aikaiseksi. Ja sitten toimitusmaksujen määrää. Siitä kompromissi on vaikeampi. En voi tukea tarkistuksia tästä niin sanotusta, niin sanotusta painotusta keskiarvosta. Olen tietoinen Rova Vernion tarkistuksista. Olen tietoinen, että jäsenvaltioissa on ongelmia sopeutua näihin säännöksiin. En ajatellut alun perin yks, yhtä toimitusmaksun määrää, mutta olen valmis miettimään sitä. Toivon, että pääsemme sopimukseen tästäkin asiasta. 79, 87 ja 70 tarkistukset ovat myös minulle mieleisiä. Nyt siirryn pääkohtiin. Aloitan eh, alemmista toimitusmaksuissa kuin tässä ehdotuksessa. Eli tässä, tässä, ovat kyse tarkistuksesta, tässä on kyse tarkistuksesta 54, 68, 69. En tiedä, ovatko nämä tarpeellisia, sillä jäsenvaltiot voivat nyt jo määrätä alemmista maksuista. Kun katsotte johdantosan kappaleita, asetuksen ei pitäisi, johdantosan kappaletta 14, ää, ei pitäisi käyttää alempia enimmäismääriä. Seuraavaksi kohtien 1 ja 2 artikloissa 33 ja 4 niiden jättäminen pois. Siis niissä puhutaan korkeammista toimitusmaksuista. Olen samaa mieltä näistä säännöistä, mutta oikeusvarmuuden kannalta meidän ei pitäisi puuttua asiaan tässä kohdassa. Pitäisi, tämä pitäisi laittaa artiklaan 5, jotta emme toista asiaa. Toivottavasti tämä sopii myös Rova Hanselikille. Sitten tarkistukset, joista, joissa ehdotan uutta mallia, niistä en ole samaa mieltä. Ennen kaikkea haluaisin puhua komission asiantuntijalausunnosta. Ensinnäkin tämä verkkokukkaro. Se on mainittu tarkistuksessa 19, En tuen niitä ja komissio voi korjata, jos olen väärässä, mutta mielestäni nä, tämä ala on nyt jo säännelty. Korttipohjaiset tapahtumat ovat siis katettu, oli sitten kyse mistä tahansa välineestä, puhelimesta tai, tai jostain muusta. Jos katsotte artiklaa artikla 2, tarkistuksen 7 ja 17, niin näette tämän. Tässä on kyse kaikista tapahtumista, jotka liittyvät korttiin, televiestinnästä, myös ohjelmistojen kautta tapahtumista, tapahtumista, tapahtumista, tapahtumista. Tässä voi olla siis mm, kyse puhelimista tai muista laitteista, joilla on oikea, joissa on oikea sovellus, joilla – voidaan tehdä maksutapahtuma. Tämä asetus siis kattaa kaikki toimitusmaksut. Eli siihen kuuluvat myös ne tapahtumat, joilla käytetään myös fyysistä, jossa ei käytetä fyysistä korttia. Eli tässä Jos asetus haluttaisiin laajentaa muihin tapahtumiin, niin silloin pitää ähm, kohdassa 17 olevaa määritelmää katsoa. Siinä puhutaan muista ähm, siirroista ja suoraveloituksesta, sillä nämä kohdat, nämä Nämä tapahtumat on jo katettu asetuksessa 260-2012. Ja nämä, näihin on puhuttu tarkistuksessa 22, 45, 47, 58 ja 63. En voi tukea näitä tarkistuksia, sillä metodi painotetun, toimitusmaksun painotetun keskiarvon määrittelemiseen on väärä. Tässä katsottaisiin siis määrät ja katsotaan, siis onko ne, ovatko ne ylittäneet enimmäismäärät. nämä yritykset, joilla niillä on tietoja siitä, mitä korttitapahtumia on tapahtunut ja mitä toimitusmaksuja ja maksuja näiden pohjalta voitaisiin laskea. Painotettu kasvu keskiarvo tarkistuksessa ei kuitenkaan määritellä, kuka tarkistaisi painotetun keskiarvon yritykset itse ja mitä tietoja ne käyttäisivät näiden määrittelyyn. Toimitusmaksujen painotetun keskiarvon käyttäminen tarkoittaisi sitä, että korttiyritykset voisivat käyttää eri maksu, toimitusmaksuja eri korttitapahtumille, eri tyyppisille korteille tai esimerkiksi eri tuotteille joita kortilla on maksettu, tai eri paikoille, joissa korttia on käytetty. Eli on, olisi siis olemassa keskiarvo ja sitten keskiarvo alemmat, ö, alemmat toimitusmaksut. Näin pystyttäisiin aina kesko, keskiarvon alla. Tällainen sääntely olisi ongelmallista, siellä olisi vaikeaa antaa seuraamuksia siitä, jos painotettu keskiarvo ylitettäisiin. Ja tähän juuri tarkistuksella tähtäämme. Eli joissain tapauksissa toimitusmaksujen keskiarvo luultavasti kasvaisi, korttiyritys saattaisi ehkä manipuloida keskiarvoa, eli joillekin tapahtumille asetettaisiin alempia toimitusmaksuja ja sitten taas esimerkiksi premium- tai kultakorteille taas asetettaisiin korkeampia toimitusmaksuja. Näin yritys voisi maksimoida, maksimoida voittonsa. Entä sitten piilotetut toimitusmaksut 41, 42 ja 71? kappale 22 toteaa, että kolmen osapuolen väliset järjestelmät, joissa maksupalvelun tarjoaja on sekä myöntäjä että korttitapahtumia vastaanottava osapuoli. Nä, tällaisia järjestelmiä pitäisi pitää neljän osapuolen järjestelmänä ja asetus kattaa jo tämän. tarkistuksessa kuitenkin ehdotetaan eri järjestelmiä, korttitapahtumia vastaanottaville maksupalvelun tarjoajille ja kortteja myöntäville maksupalvelun tarjoajille. Eli näitä kahta kohdella niin kuin ne olisivat oikeudellisesti täysin erilaisia tahoja. Ne eivät ole kuitenkaan oikeudellisesti erilaisia yksikköjä. En voi kuvitella, miten EU-lainsäädäntö voisi puuttua yrityksen sisäiseen toimintaan. Kun katsellaan näiden yritysten markkinaosuutta, niin se on noin yhden prosentin korkuinen vaan. Eli en näe tarvetta tällaiselle puuttumiselle, merkittävälle asiaan puuttumiselle. Jos Rova Hanslik on samaa mieltä, niin voisimme yhdessä saada aikaiseksi kompromissin Rouva Vernion tarkistuksesta 91. Komissio voisi tarkastella markkinakehitystä täytäntöpanon jälkeen ja voisi ehdottaa, että kolmen osapuolen väliset järjestelmät otettaisiin mukaan soveltamisalaan. Minä aion laatia kompromissiehdotuksia varjoesittelijöiden kanssa ensi viikkoina. Strasbourgin viikolla haluaisin järjestää varjoesittelijöiden kokouksen. Aikataulu on sellainen, että 10. helmikuuta me käsittelemme kompromissitarkistuksia ja 11. helmikuuta niistä äänestetään. Ekon valiokunta taas äänestää 20. helmikuuta. Haluaisin kiittää kaikkia henkilökuntaa ja kaikkia varjoesittelijöitä. Toivottavasti rakentava yhteistyömme voi jatkua. Indeed, Mr. Bielan, for uh, a very Kiitoksia, herra Bielan, tästä hyvin tyhjentävästä katsauksesta tarkistuksiin ja ehdotuksiin. Voin vain vahvistaa tämän, mitä sanoit aikataulusta. Me todella yritämme järjestää mahdollisuuden keskustella 10. päivää kompromissista ennen kuin äänestämme 11. päivä. No niin, katsotaanpa sitten varjoesittelijäkierros, kuinka he äh, ovat kokeneet tar- tarkistunsensa tulee kohdelluksi. Borisov ensimmäisenä. Niin Kiitos puheenjohtaja ja kollegat. Haluaisin kiittää kollegoja, jotka ovat esittäneet tarkistuksia. Meillä on aika lailla suuret mielipideerot tässä. Nyt pitää löytää sellainen kompromissi, joka kaikille sopii. Haluaisin kiinnittää ne oleellisiin kohtiin. Ensinnäkin nämä kolme ja neljän osapuolen järjestelmät komissio on ehdottanut, että olisi eh, enimmäismaksu ainoastaan neljän osapuolen korttijärjestelmille muita ei katettaisi. Komissio sanoo, että tämä tuo siitä, että näitä kortteja käytetään vähän ja niiden maksurakenne on erilainen. Tulkeilla on vähän vaikeuksia pysyä perässä, ne voisitteko mahdollisesti hiukan hidastaa? Erityisesti jos luet suoraa tekstiä. Fees and the schemes and commercial cards. Niin. Ja koska nämä järjestelmät eivät ole tarpeeksi avoimia, on esitetty tiettyjä tarkistuksia, jolla halutaan kolmen osapuolen järjestelmiä järjestellä samalla tavoin kuin neljän osapuolen järjestelmiä, että saataisiin samanlaiset toimintamahdollisuudet kaikille ja kilpailu onnistuisi. Itse en ole tätä mieltä, sillä olen sitä mieltä, että monessa tapauksessa kilpailu johtaisi pitkällä aikavälillä samaan tulokseen, eli alempiin eh, maksuihin, mutta olisi ehkä hyvä, jos kolme järjestelmän maksut säädeltäisiin. Tämä olisi myös 2012 päätöslauselmamme mukaista, koska sanomme siellä, että kolmen osapuolen järjestelmissä voisi olla samanlainen kohtelu kuin neljän osapuolen järjestelmissä. Ja olisi tärkeää, että tässä voitaisiin saada samanlainen toimintaympäristö kaikille. Tämä on kuluttajan kannalta tärkeää. On muitakin innovatiivisia eh, tapoja toimia esimerkiksi verkkokukkaroiden osalta, mutta onko tämä perusteltavissa, jos ajatellaan markkinoiden kehitystä mobiilimaksujen osalta, niin se on nopeaa, mutta se on vielä kypsymätöntä ja jos meillä olisi pakolliset säännöt, niin estettäisiin innovaatiota ja markkinoiden kehitystä tällä alalla, siksi pitää olla varovaisia tässä asiassa. Ja tämä mainittiin myös mainitussa Euroopan parlamentin määräyslauselmissa, mitä tulee sitten artiklan kolme ja neljä ja näihin eh, työttömyysmaksujen enimmäismääriin on tärkeää, että eh, tässä huomioon erityisesti rajat ylittää tapaukset, jotta säännöt ovat selkeät. Tästä olisi paljon arvoa myös kansalaisten liikkuvuudelle koska jos huomioon nämä esteetyt tarkistetut, niin vaikuttaa siltä, että ollaan kollegojen kanssa samalla linjoilla. Sitten artikla 4, mitä tulee kansallisten eh, maksujen, toimitusmaksuihin, niin kuten sanoin, eri jäsenvaltioissa tilanne on hyvin erilainen ja tarvitsemme parhaan ratkaisun nyt. Ja ehdottaisin... I have proposed a weighted average, as I... Olen ehdottanut painotettua keskiarvoa, koska tämä mielestäni heijastelisi käyttöä. Minä pelkään sitä, että ne maat, joissa eh, tämä ei ole pitkälle kehittynyt, tämä enimmäismaksu voisi eh, vaikeuttaa toimintaa. Kuluttaja lopuksi sitten joutuu tämän hinnan maksamaan. On myös erilaisia tuotteita, on halvempia toimitusmaksuja, korkeampia toimitusmaksuja maksuja, niitä pitää olla eri tavoin. On tärkeää, että halvat maksut ovat mahdollisia. Ja jos ajatellaan sitten, miten tässä voitaisiin eh, järjestelmää valvoa, se on mahdollista, mutta sitä pitää vielä miettiä. Tarkistuksia on esitetty Ja jos ajatellaan muita asioita, niin aion tarkistaa niitä tarkistuksia, jotka lisäävät selvyyttä, esimerkiksi jos ajatellaan määritelmiä ja sitten artiklojen 2 ja 4 selkeyttämistä on hyvä antaa selkeää objektiivista tietoa kumppanille. On annettava tieto kuluttajille selkeä tieto, ettei heitä johdettaisi harhaan. varmasti varjoesittelijöiden kesken voimme vielä työstää tätä asiaa ja löydetään hyviä ratkaisuja. Kiitos. Good. Well, thank you very much. Um... Kiitoksia tästä, kun näin selvästi otette nämä asiat esille. Sitten Rova Vernion. Merci, Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät kollegat. Kuten jo ensimmäisessä keskustelussa totesin, olen erityisen iloinen tästä komission ehdotuksesta, jonka tarkoituksena on saada vähän järjestystä aikaa tänne toimitusmaksu äh, maksujen hämärään viidakkoon. Olin itsekin komission vedonnut tässä asiassa koskien näitä automaattisia ähm, veloituksia ja maksuja ja korttimaksuja ja joitakin avoimia kysymyksiä tässä tekstissä vielä on. Haluaisin kiittää esittelijä herra Biilania erittäin hyvästä työstä jota olemme yhdessäkin tehneet, en ollenkaan epäile, että Strasbourgin varjoesittelyiden kokous, etteikö se tuottaisi hyviä tuloksia. varsinkin kyllä, mitä hän sanoi, ja olen yhtä mieltä kanssanne. Varmastikin tästä tullaan keskustelemaan. Varmaan tulee kiinnostava keskustelu koskien näitä painotettuja keskiarvoja. Tämä on todellinen tärkeä ja vaikea asia, koska meidän ei pitäisi vielä lisää monimutkaistuttaa tätä järjestelmää joten keskustelu on tässä vielä auki. Omista tarkistuksista, niin tarkistus 60 ehdotin, että tätä korvausta nostettaisiin 0,3 prosenttia. Minun mielestäni pitäisi jonkinlainen katto asettaa. Joissakin maissa nämä ovat liian suuria mutta mielestäni pitäisi hieman no-, nostaa rajaa ylemmäs niin, että sääntelyviranomaisille jäsenmaissa jäisi vähän liikkumavaraa niin, että ne voisivat sopeutua markkinatilanteeseen ja huomioida eri pankkien välisen tasapainon eri jäsenvaltioissa niin, että kuitenkin otetaan käyttöön hyväksyttävä enimmäismäärä. Mutta ajattelen myös pankkeja, joilla on vähän kauppiaita, mutta joilla on kuitenkin suuri määrä vähävaraisia asiakkaita, kuten esimerkiksi postipankit ja säästöpankit. Tästä voimme keskustella. Kyseessä on enimmäismäärä ja kunkin valtion on voitava myös käyttää alempaa enimmäismäärää, jos tavoitteena on laskea toimitusmaksuja kauppiaille niin, että mahdollisesti tämä voitaisiin sitten myös heijastaa hintoihin, mikä ei ole mitenkään itsestäänselvää, niin on varmistettava siitä, että, että todellakin nämä toimitusmaksut ja niiden vähennykset menevät kauppiaille asti. Tästä on tarkistuksen 79. Sitten viimeinen kohta, josta en varmaankaan ole ainoa huolissaan oleva. Tämä koskee näitä kolmen osapuolen järjestelmiä. Komissio ei halunnut ottaa niitä mukaan tähän tekstiin. Kuitenkin kyseessä ovat sellaiset järjestelmät, joissa toimitusmaksut naamioituneinakin ovat kaikkein korkeimpia. Ja joissakin maissa kauppiaat kieltäytyvät tällaista maksavälineistä, niin mikä tekee hallaa kaupalle. Kyseessä ei ole mitenkään se, että nyt markkinat haluttaisiin sitoa nämä kortit vastaavat hyvin erityistä asiakasprofiilia. Ja olisi tärkeää, että tämä että tässä, että tässä järjestelmässä todella pelattaisiin avoimin kortein maksujen osalta. Tästä on 91. Olisi tärkeää, että komissio eh, ottaisi tämän aiheen käsiteltäväksi. Kiitoksia herra Biilan ja uskon kyllä, että ensi vuonna päästään sopimuksiin muiden ryhmien kanssa. Kiitoksia. Uh, thank you, Mr. Manders. Kiitoksia, Rova Vernio. Sitten herra Manders äh, on Schmidtin puolesta tänään käsittääkseni. Kiitos, Kiitos puheenjohtaja. En voi puhua tarkistuksista, koska niitä tunne. Minulla on vain ollut Schmidtin äh, muistinpanot tässä itselleni. Minä voin vain sanoa, että Alankomaissa toimitusmaksu ei enää ole prosenttimäärä. On selvää, että kuluttajat eivät tästä maksa, sillä on maksettavaa esimerkiksi kustakin konsultointin tunnista, jos haluaa vaikka asuntolainan, ja tämä todella estää näiden lainojen ottamisen. Ainakin tämä on minun mielikuvani. Rashmit haluaa kiittää edustaja Bilalia tästä työstä. Hän ei ole varma, että tarvitaan tätä lainsäädäntöä korkeiden toimistusmaksujen takia. Hän on liberaali. Hänen mielestään markkinoiden pitäisi hoitaa hintasääntely, mutta koska markkinoilla tämä ei ole onnistunut, niin hän on kuitenkin nyt valmis siihen, että monenlaisia toimitusmaksuja niille asetettaisiin enimmäismäärä. Olo Schmidt on samaa mieltä että yrityskortteja niille ei pidä antaa vapautusta, ei ole mitään taloista tai muuta syytä tähän. Ulosmit ei myöskään halua, että otettaisiin verkkokukkarot tähän eh, direktiivin soveltamisalaan mukaan. Jos tämä tekniikka katetaan, niin miksi muut asiat jätettäisiin ulkopuolelle. On parempi, että tässä puhutaan vain korttimaksuista ja sitten erikseen tottaisin vaikutustutkimus muiden menetelmien osalta. Schmidt ei myöskään kannata painottaa keskiarvoa, tarvitaan joustoa ehkä, mutta jos lähdetään nyt erittelemään näitä eri aloja, niin tämä johtaisi sellaiseen tilanteeseen, että avoimuus vähenisi ja olisi vaikeampi ymmärtää maksumarkkinoita, ja tämä on se, mitä kaikki vähiten tarvitsemme, ja sitten hän myös kiittää kaikkia ja hän ottaa innolla seuraavaa varjoesittelijöiden tapaamista. Kiitos. Well, thank you very much. Uh... Hyvä. Kiitoksia varjoesittelijöille. Rova Hanslik, olkaa hyvä. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää lämpimästi sekä esittelijää että varjoesittelijöitä kaikesta tästä työstä, jota he ovat jo tehneet tämän asian parissa. On sanottava, että tuen esittelijän ehdotusta, että, artiklan, että tarkistukseni artiklaan 3 ja 4 otettaisiinkin artiklaan 5. Minusta tämä on hyvä idea. Kuten muutkin täällä, minä en ole yhtä mieltä tästä painotetun keskiarvon mekanismista. Minun mielestä se on mahdoton ymmärtää, se ei ole mitenkään selkeä kauppiaille. Me haluamme panostaa avoimuuteen ja selkeyteen. Minun mielestäni, jos me otetaan mukaan tällainen painotettu keskiarvo, ei päästä paremman avoimuuden ja läpinäkyvyyden tavoitteeseen ei pidä enempää monimutkaistuttaa tätä asiaa. Minä olisin hyvin varovainen tällaisen painotetun keskiarvon mukaan ottoon osalta minä en kannata siis sitä. Haluaisin myös kiinnittää huomion siihen, kuinka, kuinka toimitusmaksujen muutokset tulevat vaikuttamaan pk-yrityksiin. Ei voida kuvitella sellaista tilannetta, jossa tehdyt muutokset olisivat kielteisiä PK-yrityksille. Emme voi sallia, että tällainen tilanne tulisi, jossa muutoksesta hyötyisivät vain tietyt markkinoilla olevat toimijat, joilla on vahva asema, koska voidaanhan ajatella, että, että toimitusmaksut eivät suurille toimijoille nousisi, koska niillä on suuri ostovoima. Sen sijaan korkeampia toimitusmaksuja sovellettaisiin pienimpiin toimijoihin, eli pk-yrityksiin. Joten todella minä olen sitä mieltä, että meidän olisi pohdittava, kuinka tämä asetus tulee vaikuttamaan PK-yrityksiin. Ja haluaisin todella pyytämään, että esittelee tätä pohtisi. Kiitoksia puheenjohtaja. Tässäpä kaikki. Well, thank you very much, uh, all of you. I'm going to invite... Kiitoksia näistä näkökohdista. Nyt haluaisin pyytää, että komissio kommentoisi. Olkaa hyvä. Very much. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos puheenvuorosta. Haluaisin onnitella esittelijää hyvästä työstä. Se on hyvin vaikuttavaa ja työ on tehty nopealla aikataululla. Ja kiitos myös tälle valiokunnalle. Tarkistukset osoittavat, että näiden markkinoiden mekanismit ymmärretään hyvin ja lähestymistapa on rakentava. Kiitos siis vielä. Ehkä Voisin ehkä puuttua esittelijän kommentteihin. Olemme esittelijän kanssa samoilla linjoilla myös, mitä tulee hänen analyysinsä muista tarkistuksista yksityiskohdista sitten, että pitäisikö uudelleen mainita jäsenvaltioiden mahdollisuus määrätä alemmista maksuista. Mielestäni tämä on jo katettu ja sitten korkeampi maksujen ähm, eksplisiittinen kielto, sekin on oikeastaan katettu. Entä sitten verkkokukkaro Jean Alix? Tässä tarjosi kukkaroaan, jotta voisin näyttää sitä. Verkkokukkaro on tämän lompakon sähköinen versio. Anteeksi. Niin. Näytän tätä uudelleen. Meidän mielestämme ei ole tarpeen puuttua tähän erityisesti kaikki maksutapahtumat, oli sitten kyse mistä sähköisestä tavasta tai laitteesta ö, tahansa, niin on katettu. Olisi ehkä hämmentävää, jos tämä eroteltaisiin eri maksutapahtumaksi, sillä se ei ole sitä. Olemme siis samaa mieltä esittelijän kanssa. Sitten painotettu keskiarvo. Monet varjoesittelijät puhuivat tästä. Todellakin komissio on ehdottanut, että ei käytettäisi painotettua keskiarvoa, vaan absoluuttista enimmäismäärää. Olemme tietoisia, että tietyissä sopimuksissa on sovittu painetusta keskiarvosta ja näistä on puhuttu neuvotteluissa silloin, kun nämä kaksi kansainvälistä järjestelmää eivät halunneet hyväksyä minkälaista enimmäismäärää. Nämä kaksi järjestelmää pyysivät joustoa keskiarvon suhteen, jotta he voisivat hieman kuin, ihan kuin pelailla toimitusmaksujen kanssa. Nämä järjestelmät ehdottivat tällä ehdottivat tällaisia asiantuntijoita, jotka e, analysoivat toimitusmaksuja. Me saamme puolen vuoden välein e, raportin näiltä asiantuntijoilta. Nämä ovat siis virallisia konsulttiyrityksiä, jotka on e, pyydetty, joita on pyydetty tekemään tätä tutkimusta. Mä on hyvin intensiivistä työtä, jos tällaista siis käytettäisiin koko Euroopassa, niin ensiksi pitää miettiä, miten painotettu keskiarvo määritellään, onko kyse alakohtaisesta, maakohtaisesta tai pankkikohtaisesta määrästä, ja kuka tätä valvoisi jäsenvaltioiden pitäisi siis tehdä tätä monimutkaista työtä jota nämä nykyiset luottamusmiehet ja valtuutetut tekevät. Enimmäismäärä mahdollistaa taas sen, että voidaan tarkistaa, kauppias voi tarkistaa, onko sääntöjä noudatettu. Kauppias voi siis mennä omaan pankkiin ja sanoa, että minulta peritty toimitusmaksu on korkeampi kuin mitä saadaan periä. Pankki taas sitten voisi sanoa, että no tässä on kyse painotetusta keskiarvosta ja joltakin muuta kauppialta peritään taas alempaa maksua. Eli kauppiaat eivät voisi kovinkaan hyvin valvoa tätä painotettua keskiarvoa. Sitten kolmen osapuolen järjestelmät. Kun me laadimme tätä ehdotusta, me käsittelimme tasa-arvoisten toimintaedellytysten hyötyjä. Kolme ongelmaa tässä kuitenkin on. Kolmen osapuolen järjestelmillä on hyvin pieni markkinaosuus, eli mikään vähittäiskauppias ei ö, joudu konkurssiin, jos esimerkiksi, ö, jos esimerkiksi ö, päättää olla hyväksymättä massakaadeja. Eli pitää olla varovaisia, kun lähdetään sääntelemään kolmen osapuolen järjestelmää. Emme näe, miten olisi mahdollista yrityksen sisäisesti valvoa sitä, mitä toimitusmaksuja menee, menee minnekin. Eli tämä on vaikea ja siksi ehdotuksessa me otimme sen lähestymistavan, että sääntelemme kolme osapuolen järjestelmät vai siinä tapauksessa, kun ne käyttävät lisenssejä, eli siis kolmen osapuolen järjestelmien pitää kilpailla öm, omillaan. Jos toimitusmaksut ovat liian korkeita, vähittäiskauppiailla pitää olla mahdollisuus kieltäytyä ö, kortin hyväksymisestä. Jos kuluttajat siis, kun he käyttävät Mastercard Äh, tai American Express-korttiaan, niin se ei ole ongelma, mutta kuluttajan pitää itse maksaa tämä lisämaksu. Tällä mekanismilla me siis kannustamme väitöskauppiota tekemään omat valintansa ja kuluttaja voi tehdä omat valintansa. Eli ei ole tätä epätasapainoa äh, äh, kuluttajien sääntelyn ja kolmen osapuolen järjestelmän sääntelyn välillä. Eli olemme Villarin kanssa samoilla linjoilla. No tarkistan tässä vielä, mitä muuta oli. Painotus keskiarvosta puhuimmekin jo. Puheen oli myös se, pitäisikö kauppiaiden palvelumaksut säännellä. Eli siis kauppiaan pankki perii palvelumaksuja eli näin siis todellakin valmistettaisiin, että edut annetaan eteenpäin. Mielestämme markkinat toimivat niin, että jos tehokasta kilpailua on korttitapahtumia vastaanottavien puolella, niin silloin pankeilla ei ole muuta mahdollisuutta kuin antaa eteenpäin nämä toimitus, alempitoimistomaksujen edut, sillä muuten asiakkaat lähtevät toiseen pankkiin. Parlamentti hän käsittelee maksutilidirektiiviä samaan aikaan. Se lisää avoimuutta ja asiakkaiden mahdollisuutta vaihtaa pankkia, jos asiakkaat eivät ole tyytyväisiä maksamiinsa maksuihin. Eli mielestämme tämä kilpailu toimii korttitapahtumia vastaanottavien puolella, joten emme näitä kauppiaiden palvelumaksuja ole päättäneet säännellä. Luultavasti olen nyt jo puhunut kaikista asioista, joten annakin puheenvuoron kollegalle. Niin. To, to pick up. Jatkaisin ehkä tästä maksimitasosta. tasosta on mainittu, että sitä voitaisiin vähän nostaa, jotta jäsenvaltioille tulisi mahdollisuus niitä sitten alentaa. Meidän näkökulmastamme on niin, että meidän mielestämme tämä 0,2-0,3 taso, joka on asetettu, on sen mukaista, mitä markkinoilla on. Visa, Mastercard ja Monica Banker-ryhmä Ranskassa ovat tämän näin todenneet, ja tämä toimii käytännössä. Ja se, mitä me haluamme on, että osa kortin käytön hyödystä menee eteenpäin kuluttajille ja kauppiaille. Ja 0,2 ja 0,3 takaavat tämän. Jos mennään sen korkeammalle, niin sitten voi käydä niin, että kuluttajille tämä hyöty ei enää siirry. Kiitos. Good. Well, I think that's... Hyvä. Tästä on paljon apua. Tämä oli erittäin hyödyllinen yksityiskohtainen keskustelu. Nyt annan puheenvuoron takaisin herra Biilanille, jos on muita jäseniä. Onko kysymyksiä komissiolle mahdollisesti muita, muuta sanottavaa? Ei, ei taida olla. Herra Biilan sitten voitte vetää yhteen. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Chciałem... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kaikkia varjoesittelijöitä näistä kommenteista. Kiitoksia Borisov, Manders, Schmidtin puolesta. Kiitoksia myös äh, Rova Hänslikille, joka on tehnyt paljon tarkistuksia. Haluaisin kiittää myös komission edustajia, jotka selkeyttivät keskustelua ja valaisivat näitä asioita. Ja näin saattiin poistettua valiokunnan jäsenten kysymyksiä ensi viikon mennessä koitan tehdä kompromissia. Niissä ei voi olla mukana kaikki tarkistukset, se olisi mahdotonta, mutta yritän kuitenkin tehdä niin, että saan mukaan mahdollisimman paljon tarkistuksia kompromissitarkistusehdotuksiini. Kuten jo aikaisemmin sanoin, toivon, että voisimme järjestää varjoesittelijöiden kokouksen Strasbourgin viikolla. Kiitoksia vielä kerran sihteeristölle hyvästä avusta. Kiitoksia. Well, thank you, uh, all of you very much. Kiitoksia teille kaikille. Tähän pääsemme, tällä pääsemmekin kokouksen loppuun. Päätämme kokouksen tähän ja tapaamme jälleen 10. helmikuuta. Tämä asia on varmastikin silloin esityslistalla, kun voidaan keskustella kompromisseista. Kuten esittelijä sanoin tiistaina 11. helmikuuta kello 10 äänestämme ja sitten iltapäivällä jatkamme 11. helmikuuta vielä iltapäivälläkin. Kiitoksia todella teille kaikille. Kiitoksia merkittävästä työstä tässä tärkeässä asiassa ja erityiset kiitokset komissiolle, kun ryntäsitte tänne meidän takia. Siitä oli todella hyötyä. Kyllä kannatti juosta. Eh, odotamme paljon teidän asiantuntevia kommentteja ja nyt meillä oli vielä normaalia enemmän aikaakin käytettävissä. Tämä on hyvin monimutkainen, vaikea asia ja olemme saaneet paljon viestiä eri tahoilta, joten on hyvä saada vähän selkeyttä keskusteluun. Luotamme kyllä herran Viilaniin ja esittelijöihin, että, että, että tasapainoinen ja järkevä ehdotus tältä valiokunnalta tullaan eh, tekemään Euroopan kuluttajien puolesta. Kiitoksia todellakin ja tapaamme eh, osantista ensi viikolla ja sitten Strasbourgissa 10. päivä tapaamme. Kiitoksia.